recommendation by... Mitä tulee Ekon valiokunnan suosituksiin, olla vastuttamatta delegoituasetusta, jo ilmoitettiin eilisen kokouksen alussa, niin siis mitään vastusta ei ole estetty vuorokauden sisällä, mikä määräaika työjärjestyksen artikla 105 kohta 6 mukaan suositus on hyväksytty. Se julkaistaan hyväksytyn tekstin myötä huomenna keskikko 13. päivä joulukuuta 2017.